muutoksia valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanoon. Ja nämä nimet on liitetty pöytäkirjaan. Ja jos asiaan ei tule huomioita, niin silloin nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi.